neuvostonkin tulee tehdä kaikkemme, jotta voimme tasoittaa Serbian tietä kohti vieläkin parempia uudistuksia niin, että neuvottelut voivat mennä eteenpäin. jutro Niin. E, tähän päättyy tämä keskustelu ja menemme seuraavan esityslistan kohtaan. Se on neuvoston ja komission julkilase lausuma Kosovaa koskevasta laajentumiskertomuksesta ja nyt haluan antaa puheenvuoron ministeri Nikolai Vamenille eh, neuvoston edustajalle. Olkaa hyvä. All members, Mr. Commissioner and Arvoisa puhemies, mitä tulee Kosovoon, voin selkeästi sanoa, että olen optimistinen siitä sen suhteen, miten tilanne on kehittynyt sen jälkeen, kun komissio teki edistymiskertomuksensa vuonna 2011. Neuvoston päätelmät 28. helmikuuta tänä vuonna heijastelevat niin ikään Serbian ja Kosovan merkittäviä edistysaskelia. Viime joulukuussa, kuten tiedätte, neuvosto toivotti Kosovon tervetulleeksi ja tervehti sen sitoutumista eurooppalaiseen agendaan niin, että viisumi, kauppa- ja oikeusjärjestelmä, kuten myös kansallisen neuvoston perustaminen EUn integraatiota varten tulivat huomioon otetuiksi. Samaan aikaan neuvosto pani merkille että vaalivuoden reformitahti oli hidastunut ja neuvosto kiirehti Kosovaa ottamaan tarvittavat askeleet, jotta vaaliprosessin puutteet tulisivat korjatuiksi. Kosovoa kehotettiin myös parantamaan budjettitilannetta läheisessä yhteistyössä kansainvälisen valuuttarahaston kanssa ja neuvosto totesi, eh, että viranomaisten on ponnisteltava voimakkaammin etenkin ehm, julkisen, julkisten viranomaisten ja hallinnon uudistamiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi. Tarvittiin myös todisteita siitä, että järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio ovat asioita, joihin puututaan ja että edistystä tapahtuu niin ikään oikeuslaitoksen uudistuksessa ja ilmaisuvapauden suojelemisessa. Myös Pohjois-Kosovoa varten todettiin, että agenda tarvitaan. Näihin vaatimuksiin liittyen neuvosto korosti, kuinka tärkeää on EUn edistämä Belgrad-Pristina dialogi niin, että sekä Serbia että Kosovo ovat siinä yhtä tärkeitä. Neuvosto kehotti kumpaakin osapuolta rakentavasti sitoutumaan kaikkiin aihealueisiin tässä dialogissa, liikkumavapaudesta, tullivapaudesta, ja yhdennetyn rajaturvallisuuden käyttöönotosta. Tämä kutsu kuultiin ja edistystä tapahtui sitä seuraavina kuukausina molemmissa pääkaupungeissa. Myös poliittista rohkeutta nähtiin ja tämä on äärimmäisen myönteinen kehitys, joka osoittaa sen, kuinka voimakas valta laajentumisprosessilla on uudistusten edistymisenä. Aivan yhtä tärkeää on se, että EU on vastannut näihin ponnistuksiin. Viisumidialogi aloitettiin tammikuussa 2012. Komissio yrittää myös saada aikaan rakentavaa dialogia oikeusvaltioperiaatteesta, kuten myös soveltuvuustutkimuksesta jotta Euroopan unionin ja Kosovan välille saadaan assosiaatiosopimus ja vakautussopimus. Nämä ovat tärkeitä kannustimia. Arvoisa puhemies, hyvät edustajat, hyvä komission jäsen, me kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että Kosovon tulevaisuus on Euroopan unionissa. Belgradin ja Pristinan välisten sopimusten täytäntöönpano tuo ne molemmat lähemmäs EUta tulevissa askelissa. Monia haasteita on kuitenkin eteen edessä eh, Kosovon johtajuudessa myös kotimaan kysymyksissä, sisäpolitiikan asioissa. EU on valmis auttamaan ja minä toivon, että Brysselistä löytyy resursseja näiden kannustimien tukemiseksi. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu. Kiitoksia ministeri. Nyt haluaisin antaa komission jäsen Fyylelle puheenvuoron. Members, uh, Hyvä puhemies, ministeri, hyvät jäsenet. Olen kiitollinen siitä, että kutsuitte minut osallistumaan tähän keskusteluun, jota käydään Kosovosta. Olen erittäin äh, iloinen siitä, että tuette komission työtä Kosovon osalta, aivan kuten tämä mietintö, josta keskustellaan tänään, osoittaa. Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen esittelijänne Lunacekin äh, tekemästä hyvästä työstä. Tämä raportti on äärimmäisen tasapainoinen ja sitä on helppo tukea. Palasin juuri tiistaina Kosovosta. Tiistaina minulla oli ilo osallistua Kosovon integraationeuvoston ensimmäiseen kokoukseen. Kosovon äh, presidentti Jahaka perusti tämän neuvoston, jotta saataisiin aikaan keskustelufoorumi, jossa voitaisiin puhua siitä, millainen Kosovon reitti, tie kohti liittymistä voisi olla. Minä itse puheessani tälle neuvostolle sanoin, että on erittäin tärkeää, että kaikki poliittiset ryhmät ja ryhmittymät Kosovossa tukevat tämän neuvoston työtä. Neuvoston täytyy rakentaa niin laaja ja osallistava konsensus kuin mahdollista. Ainoastaan kaikkien yhteisöjen ja poliittisten voimien tuella komissio voi saada aikaan ne uudistukset, joita sen täytyy tehdä, jotta se voi lähentyä Eurooppaa. Euroopan integra- integroituminen Eurooppaan edellyttää koko Kosovon sitoumusta. Euroopan integraatio on luonteeltaan ja sen täytyy olla osallistava. Hyvät jäsenet, mitä me voimme tehdä, mitä me voimme tehdä tukeaksemme kosovolaisia tässä ponnistuksessa? Yleisten asioiden neuvostossa 28. helmikuuta vahvistettiin komission aie aloittaa toteutettavuustutkimus vakaus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiseksi. Tämä on hyvä edistys, edistysaskel suhteessamme. Neuvost, tämä neuvoston päätös ankkuroi lopulta Kosovon Euroopan unionin poli, puitteisiin, toimintapuitteisiin Länsi-Balkanilla – toteutettavuustutkimuksen tavoite on saada kattava ja syvällinen analyysi Kosovon valmiudesta neuvotella ja täytäntöönpanna vakaus- ja assosiaatiosopimusta, joka muodostaa oikeudellisen perustan EUn suhteille Länsi-Balkanin maiden kanssa. Se on myös ponnahduslauta kohti jäsenyyttä. Tutkimus tulee keskittymään taloudelliseen, poliittiseen ja oikeudelliseen ulottuvuuteen, eh, kun puhutaan Kosovon valmiudesta eh, vakaus- ja, kas- eh, vakaus- ja assosiaatiosopimukseen. Tämän tutkimuksen aloittaminen oli jälleen kerran yksi avainelementti Euroopan unionin kunnianhimoisessa Kosovo-agendassa. Mainitsisin muutamia sen avainelementtejä. Ensinnäkin toivon, että me voimme laatia viisumin etenemissuunnitelman Kosovolle tämän kevään aikana. Tulemme myös piakkoin tekemään ehdotuksen puitesopimukseksi, jonka myötä Kosovo voi osallistua EUn ohjelmiin. Kolmanneksi, 30. toukokuuta aion aloittaa oikeusvaltion periaatteita käsittelevän strukturoidun vuoropuhelun. Me toivomme myös, että voimme tukea Kosovon pyrintöjä jälleenrakennus- ja kehityspankin suhteen. Ja viidenneksi me olemme valmiita tukemaan pitkäaikaista suunnitelmaa Pohjois-Kosovon osalta. Euroopan unioni on sitoutunut Kosovoon ja viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet, että tämä ei ole vain tyhjää puhetta. Nämä eivät ole tyhjiä sanoja, vaan niiden takana on konkreettista toimintaa. Komissio on sitoutunut Kosovoon ja vuoden 2012 onkin määrä olla varsinainen mahdollisuuksien vuosi ja toivon, että yhdessä voimme tästä mahdollisuudesta tehdä totta. Kiitos. Teraz w imieniu grup politycznych Seuraavaksi sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensimmäinen puhuja on edustaja Lunacek vihreistä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies ja teille komission jäsen Fyle ja ministeri Vammen puheenjohtajamaasta. Tämänvuotinen mietintöni pyrkii antamaan vahvan merkin Kosovon kansalle, että riippumattoman Kosovon tulevaisuus on EU:ssa. Tässä otetaan huomioon työ, jota Euroopan unioni on tehnyt kuluneina kuukausina ja vuosina, ja tämä on tärkeä askel eteenpäin ajatellen Kosovon tasavalta viisumivuoropuhelu ja tiekartta, jonka komission jäsen Fyyle mainitsi, tulevat vielä tämä, tämän kevään aikana vuoropuhelu Pristinan ja Belgradin, Kosovon ja Serbian välillä on johtanut jo joihinkin myönteisiin tuloksiin ja tämän on myös jatkuttava Serbian vaalien jälkeen. Mitkä nämä tulokset ovat? Alueellinen yhteistyö, johon Kosovo voi nyt osallistua omana itsenään alueellisissa järjestöissä sekä rajahallinta yhteistyö. Ensimmäistä kertaa on olemassa kahdenvälinen sopimus näiden kahden valtion välillä. Siitä huolimatta kannustaisin Serbiaa allekirjoittamaan tämän sopimuksen, kuten se on luvannut. Ja tietenkin komission jäsen Fyle eilisellä vierailullanne käynnistitte toteutettavuustutkimuksen, kuten sanoitte. Se on ensimmäinen askel Kosovon edistymisessä ja matkalla kohti vakauttamis- ja assosiointisopimusta. Ja minä tietenkin tietysti vetoan myös Euroopan unionin jäsenvaltioihin tunnustamaan Kosovon, koska tämä tekisi EUn ponnisteluista entistäkin tehokkaampia. Siitä huolimatta on edelleen myös Kosovon itsensä liittyviä haasteita. Korruption, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu, toimivan talouden luominen, sosiaalinen kehitys niin, että ihmiset kokevat, että heidän tarpeensa ja mahdollisuutensa työskennellä maassa toteutuvat ja he voivat maata rakentaa. Vaalilainsäädäntöön liittyvät, perustuslainsäädäntöön liittyvät uudistukset, oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen, vapaa media, on vielä paljon tehtävää. Pohjoisessa mietintöni vetoaa, että Pristinan hallinto ojentaa kätensä serbejä kohti ja että Ahtisaaren sopimus ja suunnitelma pannaan täytäntöön, koska se antaisi paljon autonomiaa ja että Serbia pidättäytyy pitämästä kansalli- äh, kunnallisvaaleja Kosovon alueella, koska se olisi kansainvälisen lainsäädännön vastaista. Myös pitää lopettaa terroristirakenteiden tukeminen. Hyvät naiset ja herrat, toivon, että mietintöni saa laajasti tukea. Myös ne tarkistukset, jotka minun on tehtävä, koska ensimmäinen äänestys pidettiin ulkoasioiden valiokunnassa jo kaksi kuukautta sitten ja sen jälkeen on tapahtunut kovin paljon, kuten olen koittanut kuvata. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Posselt. Arvoisa puhemies, tänä vuonna tulee sata vuotta kuluneeksi siitä, kun Serbian kuninkaalliset sotajoukot ensimmäistä kertaa valloittivat Kosovon. Kaikki tämä, kaikesta tästä on olemassa raportit ja arkistot. Sen jälkeen sortoa jatkui 86 vuotta ja sen jälkeen Milosevicin hallinto yritti kansanmurhaa. 20 vuoden ajan kosovolaisilla on ollut mahdollisuus rakentaa eurooppalainen demokraattinen valtio. Niillä on suuria ongelmia, mutta he ovat saaneet myös paljon aikaa ja valtavasti aikaan. Tämän tunnustaminen on tänään meidän tehtävämme kuten myös sen tukeminen, että he pääsevät eteenpäin tällä tiellä. Minä kannatan Kosovon, anteeksi Serbian liittymistä Euroopan unioniin. Haluan sanoa tavan aivan selkeästi. Minä olin vastikään Serbiassa juuri tätä varten, mutta minä vaadin oikeudenmukaisuutta Kosovoon. Kosovoa varten Serbia on jo ehdokas statuksella, mutta Kosovoa EU ei ole vieläkään tunnustanut. Tämän täytyy muuttua. Kosovossa aivan taataan vähemmistöjen oikeudet. Siellä heille on reservoitu parlamenttitoimivaltuudet Ahtisaaren suunnitelman mukaan Kosovon hallinnon äh, alla. Serbian vaalien jälkeen äh, on olemassa vaara, etteivät edes albaanit saa enää ainuttakaan edustajaa Serbian parlamenttiin. Ähm, ja siksi minä olen todellakin sitä mieltä, että meidän täytyy nyt ottaa järki käteen ja asettaa samat ehdot kummallekin puolelle, joka heidän, niiden matkalla Euroopan unionin on uusi sopimus Belgradin ja Pristiinan välillä ja tässä yhdeksän sopimusta, joista tärkeimpiä ei ole vielä allekirjoitettu e, eikä osa ole vielä pantu täytäntöön. Me haluamme nyt nähdä tekoja emmekä vain lupauksia ja sanoja. Me haluamme nähdä näitä tekoja ennen Serbian vaaleja, emmekä kokea sitä, että ehkä sitten taas kaikki lupaukset unohtuvat vaalien jälkeen. Emmekä me halua Kosovon jakautumista, emme mitään uutta statuskysymyksen uusien uudelleenkäsittelyä, vaan eurooppalaista kehitystä, nuoren eurooppalaisen demokratian suotuisaa kehitystä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt S- ja D-ryhmän puolesta puheenvuoron saa Pantseri. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Edustaja Lunacek on tehnyt erittäin hyvää työtä ja olen sitä mieltä, että demokratian konsolidoituminen Kosovossa on erittäin tärkeä tekijä. Meidän tavoitteenamme on nyt rohkaista Pristinan hallitusta ja sen viranomaisia ja kaikkia parlamentissa olevia poliittisia voimia viemään eteenpäin demokraattisia uudistuksia, uudistuksia, jotka ovat omiaan modernisoimaan tätä maata ja jotka ovat omiaan avaamaan uudenlaisen poliittisen ja siviilitaloudellisen elämän Kosovossa. Ongelmia vielä on, esteitä on. Tämän neuvoston, Kosovon uuden neuvoston täytyy kohdata esteet riittävän johdonmukaisesti. Myös Kosovon viranomaisten täytyy puuttua johdonmukaisesti vaikeuksiin. Tilanne kyllä kehittyy koko ajan. Me voimme vain olla iloisia Belgradin ja Pristinan välisestä uudesta sopimuksesta mukaan luettuna alueellinen yhteistyö. Tämä kaikki on omiaan parantamaan Länsi-Balkanin alueen vakautta se on myös hyväksi Euroopan unionille. Juuri näissä puitteissa haluaisin muistuttaa äh, tai todeta äh, komissaari Fyllelle, että on myönteistä, että komissio aikoo tehdä toteutettavuustutkimuksen äh, vakaus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiseksi on hyvä pysyä tällä tiellä, koska vain tällä tavalla voidaan ylläpitää rauhaa ja hyviä suhteita Kosovon ja Serbian välillä. Tämä on tämä ei ole hyvä ainoastaan sen vuoksi, että nämä kaksi maata pääsevät lähemmäksi EU-jäsenyyttä, vaan sen vuoksi, että ne, alueella yleensä tilanne paranee. Serbiahan ei ole vielä valmis hyväksymään Kosovon itsenäisyyttä. Kosovon viranomaisten täytyy vielä tehdä paljon työtä kaikkien näiden tavoitteiden täyttämiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt ALDE-ryhmän puolesta puheenvuoron saa Kacin. Kiitoksia puhemies, arvoisa neuvosto, hyvä komissio, hyvät kollegat. Minä haluaisin onnitella rouva Lunacekia hyvästä mietinnöstä, joka on myös hyvin tasapainoinen. Vihdoinkin Kosovon kansalaiset saavat Brysselistä jotain hyviä uusi, uutisia. Toteutettavistutkimus on alkanut, kuten myös viisumivapautta kotouttamisen tie. Meidän täytyy taata, että nämä prosessit kantavat hedelmää lähitulevaisuudessa. Kosovo on viimeinen alueen maa, jossa, jonka ihmiset tarvitsevat viisumin matkustaakseen Schengenin alueella. Meidän täytyy saada tämä este raivatuksi pois mahdollisimman pian. Kosova on aloittanut dialogin Serbian kanssa hyvässä uskossa ja meidän pitäisi olla iloisia tästä rakentavasta lähestymistavasta. Belgradin kanssa dialogointi on Kosovon intressi, sen kansalaisten intressi ja talouden intressi. Molempien osapuolten pitäisi jatkaa dialogia ja panna sopimukset täysin täytäntöön. Kosovo kuitenkin tarvitsee myös dialogia Kosovo, Pohjois-Kosovassa asuvan serbiyhteisön kanssa, kuten myös etnisten serbialaisten kanssa, jotka asuvat Ibar-riverin eteläpuolella. Serbian kulttuurilla on vahva läsnäolo Kosovossa ja kuilu, joka näiden kahden Serbian yhteisö, serbialaisyhteisön välille on avautunut, heikentää sitä ja tekee etnisille serbialaisille elämän vaikeaksi Kosovossa. Samaan aikaan Pristiina tarvitsee lähestymistä liittymistä hyvässä uskossa serbialaisyhteisöön pohjoisessa ja sitä, että ne, he rohkaisevat niiden, heidän integroitumistaan laajempaan Kosovoon. Belgradin täytyy tuoda esiin ideoita, jotka serbialaisten hallitsema sellaiset ajatukset täytyy karsia pois, jossa, joissa ää, serbialaisten hallitsema pohjoinen kuuluisi de facto itse Serbiaan. Tämä, on vaikeata niin kauan kuin jäsenmaat eivät muuta kantaansa Kosovon itsenäisyyden suhteen. Me tarvitsemme vielä monia askelia tällä tärkeällä tiellä ja tässä taistelussa esimerkiksi järjestelmästä korruptia ja järjestettyä, järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, kuten myös Kosovon talouden edistymistä, edistymisen puolesta ja oikeusvaltion puolesta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt GUE-ryhmän puolesta puheenvuoron saa minuutiksi Angurakis. Minuutti. Το ψήφισμα προωθεί την Puhemies, tässä päätöslauselmassa tuetaan EUn imperialistista politiikkaa Balkanin alueella, kun kapitalismi on syvässä kriisissä. Pyritään saavuttamaan enemmän markkinoita, laajentamaan vaikutusta. Tässä yritetään uudelleen strukturoinnilla puuttua Kosovon kansallisiin voimavaroihin ja se lisäisi vain köyhyyttä. Provokatiivisesti otetaan esille pohjoisen Kosovon toimijat, jotka vastustavat Naton joukkoja. EU pyrkii tukemaan Euloksia KFORia ja suurinta amerikkalaista tukikohtaa Yhdysvaltojen ulkopuolella. Siitä yritetään tehdä Naton ja EUn protektoraatti. Tämä on kaikki tulosta likaisesta sodasta Jugoslaviaa vastaan. Pyritään hyväksymään maan jako, hyväksyttämään maan jako, sillä ehdolla päästäisiin EU-hun. EU on avaamassa Pandoran lippaan. Näin pyritään kannustamaan ihmisiä vetäytymään rajoiltaan. On olemassa vaara, että puhkeaa laaja-alainen sota. Me haluamme rauhallisen Euroopan, kansojen Euroopan. Se voi tapahtua ainoastaan Euroopan unionin raunioilta. Euroopan valnosti demokratii. Pan poseł przewodniczący Provera. Nyt annan puheenvuoron EFD-ryhmän puolesta Proveralle. Kiitoksia puhemies. Kosovo on maa, jossa on paljon rakenteellisia ongelmia. Tämä raporttikin osoittaa sen. Siellä on korruptiota, oikeusjärjestelmä, joka ei eh, vastaa demokraattisen maan eh, edellytyksiä. Eh, julkinen, viranomaiset ovat hyvin epätehokkaita. Vähemmistöjen suojeleminen on aivan riittämätöntä. Kaiken kaikkiaan talous on hyvin heikko. Ja kaikkeen tähän liittyy laajalle levinnyt rikollisuus, ihmiskauppa, huumekauppa, asekauppa. Tästä on raportoitu, raportoitu eri tahoilla. E, vuonna tänäkään vuonna me emme ole vielä onnistuneet riittävästi pistämään suitsimaan näitä ongelmia tämä on kyllä vielä aika kaukana mahdollisesta eurooppalaisesta integraatiosta, vaikka me auttaisimmekin Kosovoa sen kehityksessä. Kiitoksia kovasti. Ja nyt annan puheenvuoron poliittisten ryhmien edustajille. Posselt, haluatteko esittää Proveralle kysymyksen? Otatteko vastaan tämän kysymyksen, Provera? Okay. Ich möchte, Kiitoksia puhemies. Minä haluan kysyä herra Proveralta, tietääkö hän että herra Malti Eurooppa-neuvostosta ja ulkopoliittisesta valiokunnasta, ulkoasian valiokunnasta ei ole esittänyt yhtiäkään todisteita, pystynyt esittämään yhtäkään todistusta elinten salakuljetuksesta eikä elinkaupasta, mutta yhtäkään todistetta ei ole ja haluan vain kuulla, että tietääkö Provera tämän, että todisteet puuttuvat. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron teille. Niin, minä kyllä tiedän, että että Euroopan neuvosto on 27 kertaa esittänyt tällaisen syysteen, syytteen ja myös BBC, BBC-televisiokanava on viitannut tähän asiaan. Ei minun tehtäväni ole juridisesti todistaa mitään, mutta tällaiset syytteet ovat äärimmäisen vakavia. Kyllä minä uskon, että niihin kannattaa suhtautua vakavasti. Bardzo przechodzimy do Kiitoksia kovasti. Ja nyt seuraavat puhujat. Kristof äh, Litschek saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Haluaisin sanoa, että oikeastaan voin puhua vanhalle ystävälleni komission jäsenelle Hyvät naiset ja herrat, haluaisin todeta, että esittelijämme laatima mietintö on hyvä ja tasapainoinen asiakirja, joka ansaitsee meidän tukemme. Tämä mietintö todistaa paneutumisesta asiaan ja esittelijän suuresta tietomäärästä Kosovon tapahtumista. Kosovo ei ole mikään helppo asia. Se on hyvin ajankohtainen kysymys ja siitä on tulossa melkoinen haaste EUlle ja koko kansainväliselle yhteisölle, koska me emme ole ainoita, jotka ovat kiinnostuneet tästä alueesta ja tämän maan kehittämisestä ja uudistamisesta. On todettava, että olen tyytyväinen mietinnön lausumaan, että Kosovo on tehnyt paljon järjestäytyessään uudelleen, lähtiessään kehittymään nollasta koko oikeusjärjestelmä ja toimielinten luominen, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan toimia, mutta haluaisin kiinnittää huomionne erääseen tiettyyn seikkaan, mitä Kosovossa tapahtuu. Kosovon menestyshän on merkittävää myös muille maille. Se on myös osoitus EU-politiikan tehokkuudesta ja merkittävä esimerkki koko alueelle ja muille Balkanin maille. Maria. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Munitseurkisa. Kiitoksia. Melko merkittävä osa sosiaalista, sosiaalista ryhmää on ottanut erilaisen kannan Kosovon itsenäisyyteen kuin monet muut, ja sillä on ollut erittäin positiiviset vaikutte, vaikutukset niihin edistysaskelin, joita me täällä juuri todistamme. Se on auttanut vakautta koko alueella ja se on myös edistänyt Serbian asennetta. Jos Euroopan unioni olisi yhtenä blokkina asettunut jommankumman osapuolen taakse, niin moniakaan näistä saavutuksista ei olisi saavutettu. Näistä on puhuttu täällä laajasti molemmin puolin. Siksi emme olemme sitä mieltä, että mietinnössä oleva vetomus jäsenmaihin et niihin jäsenmaihin, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä, ei ole tarpeellinen, emmekä pidä myöskään hyvin sellaisia mainintoja, jotka, voivat, jotka voidaan tulkita ähm, rivien välissä Kosovon tunnustamiseksi. Meidän mielestämme pitäisi pikemminkin keskittyä Kosovon ongelmiin, kuten järjestäytynyt rikollisuus, korruptio, taloustilanne tai äh, instituutioiden rakentaminen pikemminkin kuin keskustella äh, siitä, pitäisikö Kosovo tunnustaa vai ei. Kiitos. Edward Kukan. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Kukan saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kosovon edessä on haasteita ja mahdollisuuksia. Haluan täysin mitoin tukea komission ja neuvoston asettamaa agendaa tälle vuodelle. Viisumien vapauttamisvuoropuhelu ja toteutettavuustutkimus ovat konkreettisia askeleita, sellaisia askeleita, joita Kosovo tarvitsee nyt. Meidän täytyy todella toteuttaa tätä agendaamme, jotta voimme olla uskottavia. Meidän, meillä on myös oikeus otaksua Kosovon viranomaisilta konkreettisia toimia, oikeuslaitoksen julkisen hallinnon uudistamista kaivataan myös oikeusvaltion periaatteiden tulisi toteutua, korruptiota ja organisoitua rikollisuutta tulisi torjua. Kosovon tulisi myös jatkaa vuoropuhelua Serbian kanssa, jotta tulokset saataisiin aikaan kourin tuntuvia tuloksia ja saataisiin normalisoitua Kosovon ja Serbian suhteet. Uskon myös siihen, että Kosovon parlamentin edustajat, aivan kuten meidän Euroopan parlamentinkin edustajien tulisi tulla, meille tulisi tiedottaa edistyksestä ja eri tuloksista. Kosovolla on vielä paljon työtä edessään, mutta se varmasti tulee parantamaan kosovolaisten elämää ja tuo Kosovon lähemmäksi EUta, lopulta EUhun. Kiitoksia kovasti. Nyt puheenvuoron saa Fajon. Ja Svet. Kollegitsi Lunatskovi Kiitokset puhemies, komission jäsen, neuvoston edustaja. Haluaisin kiittää esittelijää tuesta, jota hän on osoittanut valtiota kohtaan, jolla ei ole sopimussuhteita EU-hun. Se on aika eristäytynyt. Sen kansalaiset eivät edelleenkään näe valoa viisumitunnelin päässä. Tämä on kaikki tärkeää ennen kaikkea Kosovon nuorille toivottavasti pian viisumivapauskin nähdään. Meidän on toimittava reippaasti, koska työtä on paljon. Myös vuoropuhelua Serbian kanssa on käytävä alueellisen edustuksen puitteissa. Vain täysimääräisesti Kosovo tunnustamalla voidaan normalisoida elämä siellä. Olen tyytyväinen siitä, että komissio valmistelee toteutettavuustutkimusta. Nuoret ihmiset tarvitsevat työpaikkoja ja meidän on toimittava sen puolesta, että korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan ei pelkästään Länsi-Balkanilla, vaan kaikkialla. Meidän on oltava molemmin puolin ennen kaikkea rehellisiä. Kiitoksia kovasti. Viimeinen puhuja on Fleckenstein. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Belgrad-Pristina keskustelut ovat ensimmäinen menestys täällä Brysselissä. Ja nekin vaativat aika paljon rohkeutta. Eh, pääministeri Thatchilta se on vaatinut rohkeutta ja presidentti Tadicilta myös. Meidän täytyisi tunnustaa tämä, koska kyseessä on ensimmäinen askel edellytys sille, että positiivista kehitystä voi tapahtua. Ja nyt myös pallo on myös meidän kädessämme. Meidän täytyy osoittaa kosovolaisille, että me olemme vakavissamme ja sen takia me tuemme komission jäsen Malmströmiä viisumivapaus, hänen viisumivapausponnistuksissaan ja me tuemme teitä komission jäsen Fyle naapuruustutkimuksessa, jotta saadaan aikaan vakaus- ja assosiaatiosopimus. Te voitte luottaa meidän solidaarisuuteemme, eteenpäin vievään solidaarisuuteemme, kun ryhdytte tähän työhön. Yksi asia meidän täytyisi kyllä vielä sanoa ääneen. Tämä pätee sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa. Molempien osapuolien täytyy olla tietoisia siitä, että he voivat vain yhdessä tai rinnakkain lähentyä e ta, Kumpikaan ei pääse lähemmäs EU: ta toisen kustannuksella. Siinä me emme ole mukana. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi alkaa Catch the Eye-menettely. Silvestris saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan kiittää Lunacekia ja onnitella häntä erittäin hyvin tehdystä työstä. Meillä on suuria haasteita ja suuria mahdollisuuksia edessämme Kosovolla on. Toivon, että me tulemme antamaan Kosovolle riittävän tuen. Minä olen erittäin optimistinen sen suhteen, kuinka, sen vuoksi kuinka paljon Kosovo on jo edistynyt jos ajatellaan, millainen tilanne oli noin 10-15 vuotta sitten, niin voimme ymmärtää, kuinka paljon siellä on saatu jo aikaan. Nyt meidän täytyy Pristiinan hallitusta ja kaikkia poliittisia voimia, demokraattisia voimia rohkaista viemään eteenpäin näitä reformeja. Meidän täytyy parantaa muun muassa viisumikäytäntöä, oikeuslaitosta täytyy uudistaa vielä entisestään. On myös erittäin tärkeää, että parannetaan demokratian tasoa, jotta ähm, pikkuhiljaa voimme tuoda Kosovon kohti Eurooppaa. Kosovon täytyy saada meiltä sitoutunut tuki. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Ramon saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Moltes gràcies, senyor president. Dear colleagues, the Catalan Liberal Party... Arvon kollegat, Katalonian liberaalipuolue, jota edustan, kannattaa Kosovon liittymistä EU-hun. Haluan muistuttaa teitä, että nyt samaan aikaan kun me keskustelemme täällä EUn laajentumisesta, niin on vielä viisi jäsenmaata, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa itsenäiseksi valtioksi. Yksi näistä maista on Espanja. Minä haluaisin muistuttaa kaikkia Euroopan toimielimiä siitä, kuinka tärkeää on painostaa Espanjaa tunnustamaan Kosovon itsenäisyys. EU ei voi hyväksyä tällaista uskomatonta demokratiavajetta omien jäsentensä keskuudessa. Haluan myös ilmaista iloni siitä, että Montenegro kulkee kohti eurooppalaista integraatiota sen jälkeen, kun se itsenäistyi vuonna 2006. Kiitän Euroopan unionia siitä, että se on aina kunnioittanut vapautta ja demokratiaa. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Następna... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheen vuoron saa Ines Kristina Suber, olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente. Sempre referimos... Kiitokset, puhemies. Olemme sanoneet ja faktat ovat osoittaneet, että Serbian provinssin Kosovon itsenäisyydellä on huomattavan vakavat vaikutukset kansainvälisen lain ja vakauden nimissä. Se rikkoo vahvasti YK peruskirjaa ja Helsinki-asiakirjaa. Se on laiton teko, joka rikkoo myös kansainvälistä lainsäädäntöä. Faktat ovat osoittaneet, että eh, keinotekoisen pseudovaltion luominen syystä mistä tahansa on luonut tahon, joka ei ole suvereeni toimija, vaan protektoraatti ja EUn ja Yhdysvaltojen Naton miehittämä. KFOR ja EULEX käytännössä pitävät toimintaa yllä. Näin pyritään tämän de facto politiikan kautta jatkaa dominointia, jota tässä maailmanosassa on harjoitettu. Seuraavaksi edustaja Paska. Arvoisa komission jäsen, hyvä ministeri. Minä e, Euroopan neuvoston päätöstä kunnioitan, e, anteeksi Euroopan neuvoston kunnioitan, mutta e, Hasim Tatsin hallitusta kohtaan näiden lupausten lunastaminen ei kyllä sovi EUlle. Eurooppa-neuvoston e, mietintö tai lausunto viittaa Drenitsa, niin sanottuihin Drenitsan rikoksiin. Siellä tapahtui murhia, uhkailua ja todistajat e, todistavat sen, että EUn oikeusvaltion missio ei pystynyt tehtävänsä täyttämään tuolla. Eikä se myöskään pysty dokumentoimaan vapautusarmeijan rikoksia. Tämä, nämä asiat täytyisi ensin tutkia ja vasta sen jälkeen, ja sen jälkeen ryhtyä neuvotteluihin hallituksen kanssa, jonka huippuhenkilöt ovat tehneet vakavia rikoksia ihmisyyttä Augustin Diaz. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja on Dimera. Yo fui y soy solidario con Kosovo. Arvoisa puhemies, minä olin ja olen solidaarinen Kosovoa kohtaan Milosevicin aikaan, pakolaisleirien aikaan, Stankovicin aikaan ja niin edespäin. Omassa kaupungissani monet Utsekan jäsenet saivat ähm, hyvän vastaanoton, otimme heitä vastaan, mutta tällä hetkellä Kosovossa äh, valvotaan äh, tiedotusvälineitä, siellä on korruptiota, siellä suvaitaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Mielestäni Kosovo ei täytä yhtäkään ehdoista, jota, joiden mukaan se voisi olla itsenäinen valtio tai että se voisi liittyä Euroopan unioniin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt Chaba Shogor saa puheenvuoron. Dziękuję. E, mg a ninety es években a koszovói albánok autonómiakövetelését. Herra puhemies, vielä 90-luvulla tilanne oli koszovossa täysin toisenlainen. Nyt Kosovo on riippumaton valtio, mutta luonnollisesti uhreja on syntynyt paljon myös käydyn sodan vuoksi. Ja Serbian johdolla on viety Kosovolta autonomia, mikä johti irti murtautumiseen ja Kansainvälinen yhteisö ei ottanut Vukovaarin rauhansuunnitelmaa vakavasti. Silloin olisi voitu tehdä jotakin myös väkivallan torjumiseksi. Tietenkin on olemassa eri etnisiä ryhmiä, kyseisellä alueella ja on tärkeää, että nämä ryhmät voivat elää rauhanomaisesti rinnakkain, mutta meidän on todella tehtävä kaikkemme, jotta yhteiskunnassa saadaan rauha aikaan. Ei voida aina viitata historiaan, josta alkaa olla jo kovin monta vuotta. Uskon, että vähemmistöjä on kunnioitettava aivan erityisesti. Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on Isas Kundevarka. Gracias. España no reconoce... Kiitoksia. Espanja ei tunnusta Kosovon valtiota eikä tue sen integraatiota EUn 22.7.2010 kansainvälinen rikostuomioistuin totesi, että Kosovon itsenäisyysjulistus ei rikkonut kansainvälistä lakia vastaan ja tämän Espanja unohtaa. Yhtenä tämä alue on yhtenä entisen Jugoslavian alueesta kaikkein eniten kärsinyt Milosevicin kansanmurhasta. Meidän pitäisi pelkästään Serbian kolonialismin uhreja kunnioittaaksemme ja pasifismia kunnioittaaksemme muuttaa tätä kantaamme. Mielestäni Espanja Espanjan on ainoastaan vaikea tunnustaa, että, pelkä, että Espanja sillä on oman valtionsa alueella sellaisia kansoja, jotka myös ö, haluavat itsemääräämisoikeutta. Mutta demokraattisesti valitut edustajat ovat ainoa itsenäisyyden ö, perusta. Ja haluankin kysyä teiltä, miten perusta, perustelette sen, ettei Kosovo voi integroitua? Kiitoksia. Nyt pyytäisin komissaari Fyyliä käyttämään puheenvuoron. Mr. President, uh, honorable members. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet, arvon ministeri. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta uh, saada keskustella teidän kanssanne EUn sitoumuksesta Kosovoa kohtaan. Olen myös kiitollinen siitä, että te olette, että te tuette komission aloitteita, jotta Kosovo voitaisiin saada lähemmäksi Eurooppaa ja erityisesti olen tyytyväinen, että olitte te tyytyväisiä toteutettavuustutkimukseen. Lähiaikoina me saamme siis syvällistä analyysiä aikaan siitä, kuinka valmis Kosovo on neuvottelemaan kanssamme vakaus- ja assosiaatiosopimuksesta. Vakaus- ja assosiaatiosopimus vahvistaisi sen, että Kosovo liittyisi muiden länsi-balkanilaisten maiden joukkoon, jotka ovat valmiita pyrkimään kohti vakautta ja vaurautta. Kun kävin Kosovossa, niin huomasin, että siellä on alkanut aivan uudenlainen vaihe, kovan työn ja uudistusten vaihe. Nyt on siirrytty sanoista tekoihin. Se onkin oikea tapa puuttua niihin haasteisiin, joita kosovalaisilla on komissio tulee olemaan valmis tukemaan Kosovoa tässä pyrkimyksessä. Kosovon hiljattain tekemä sopimus alueellisesta yhteistyöstä Serbian kanssa, vaikka siihen liittyy ongelmia, on omiaan auttamaan myös EU-ta, kun se keskustelee näiden maiden kanssa. Minä olen myös halukas saamaan aikaan vahvempaa yhteistyötä Kosovon parlamentin kanssa. Tällä tavalla Kosovo ja koko alue saadaan lähemmäksi Eurooppaa ja tällä tavalla voidaan saada Balkanille vakautta, rauhaa ja va- hyvinvointia. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron neuvoston edustajalle. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, komission jäsen. Haluaisin kiittää kaikkia keskustelusta, jota parlamentissa on tänään käyty Kosovon EU-jäsenyysmahdollisuuksista. Haluan ennen kaikkea kiittää Olrike Lunacekia hänen hyvin sitoutuneesta toiminnastaan Kosovo-aiheen parissa. EU on lähtenyt tukemaan Kosovon EU-jäsenyysmahdollisuutta ja me tuemme Kosovoa edelleenkin Eulexin kautta. Ja viime kädessä tietenkin vastuu siirtyy Kosovon johtajille. Vastuu on heillä viime kädessä. Kosovolla on vielä paljon haasteita ja tilanteeseen liittyy monia erityisehtoja tarvitaan investointeja infrastruktuuriin, jotta uudistuksia voidaan viedä eteenpäin, mutta polusta voi tulla kivinen, joten vaaditaan paljon kovaa työtä. Ja ehdokasaseman antaminen Serbialle on nyt mahdollistanut sen, että nähdään hyvin, mikä mahdollisuus kotiläksynsä tehneillä mailla on saada EU-jäsenyys. Tämä vaikuttaa myönteisesti Länsi-Balkanilla myös Kosovossa. Mielestäni tämän päivän keskustelussa on käsitelty monia eri alueita, joilla vaaditaan uudistuksia ja haluaisin vain mainita joitakin keskeisiä ongelma-alueita. Olen yhtä lailla huolissani siitä, kuinka rajallisesti Kosovossa on edistytty peruskriteerien täyttämisessä ja kuinka hitaasti on edistytty korruption torjunnassa. Korruptio on Kosovossa hyvin vakava ongelma ja uskon, että korruptiotapausten syytteet tulisi saada vietyä oikeuskäsittelyyn asti. Kosovon viranomaisten on ponnisteltava enemmän tässä mielessä. Ja taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan on lisättävä. Tämä ala edellyttää lisää lainsäädäntöä, joka on myös pantava kunnolla täytäntöön. On otettava huomioon yhteistyö naapurimaiden kanssa, sillä järjestäytynyt rikollisuus ei kunnioita valtioiden rajoja on ehdottomasti uudistettava oikeusjärjestelmä ja tämä on prosessi, jota EU tukee aktiivisesti. Talouden saralla on toteutettava rakenneuudistuksia, jotka helpottavat Kosovon etenemistä kohti markkinataloutta. Tämäkin tie on vielä pitkä. Joten kuten jo totesin, haasteita on paljon ja ne ovat melkoisia, mutta EU on sitoutunut tukemaan maata sen matkalla kohti tulevia uudistuksia ja Euroopan unionia. Kosovon johtajien on oltava tästä tietoisia ja EUn tukemaan vuoropuhelu Belgradin kanssa on saanut Pristiinan varmasti ymmärtämään, että pragmaattinen eteneminen on mahdollista vaikeissakin kysymyksissä. On tärkeää, että tämä prosessi jatkuu ja toivon, että Pristinan hallitus jatkossakin toimii pragmaattisesti ja ponnistelee pitkän aikavälin asialistan ajamiseksi maan hyväksi. Tanska puheenjohtajamaana pyrkii jatkamaan hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja komission kanssa tässäkin asiassa. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Niin, nyt olen siis saanut keskusteluista esityksen Keskustelu päättyy ja äänestys toteutetaan huomenna kello 11.30.